Bene, buongiorno. No niin, hyvää huomenta kaikille kollegoille. Olkaa hyvä, istutukaa alas. Voisimme aloittaa tämän äänestyspäivän rauhallisesti, koska meidän pitää äänestää paljon. Silloin on tärkeää olla hiljaa ja kunnioittaa sääntöjä. Ensin kollega Odi haluaa puheenvuoron. Odi, ole hyvä. Merci, Madame la Kiitos, rouva puheenjohtaja. Meillä tulee olemaan tärkeä äänestysistunta. Haluan kysyä, onko parlamentin monikielisyyssääntöjä noudatettu täällä? regola Osittain on noudatettu. Meillä on kaikki paitsi Malta ja Latvia. Mä, mä kaksi puuttua täältä. Haluan ilmaista protesmiin monikielisyyden heikkenemistä tässä talossa koskee erittäin tärkeitä tekstejä, joista äänestämme meidän poliittisen mandaattimme toteuttamisen kannalta ja kansalaisten oikeuksien kannalta tämä on välttämätöntä. Haluaisin, että vastalauseni tulee pöytäkirjaan. No ilman muuta sihteeristöä pyydän merkitsemään tämän kommentin ylös. Kiitoksia tästä. Sitten esityslistallemme. Tämä on teillä asiakirjoissanne. Ja meillä on äänestykset tänään perustuvat artiklaan 70 säännöstöstämme. Jos ei kukaan vastusta, niin voidaan hyväksyä esityslista ilman muutoksia. Valta ja Latvia puuttuu tulkkauksesta, kuten totesin, ja meidän työmme toivottavasti etenee nopeasti ilman ongelmia. Meillä on ehkä sitten viiden minuutin tauko. Sen jälkeen, kun Eilerin paketista on äänsetty, että pidetään pieni hengähdystauko. Ehkä jokaisen paketin jälkeen voidaan tehdä pieni tauko, että saadaan hieman rauhaa työskentelyyn voidaan aloittaa sitten, aloittaa äh, testaamalla äänestyslaitteet, kuten säännöstössä on todettu. Jos teillä on kaikilla äänestyskortti, niin voisitteko testata Oletko kaikki äänestäneet? Kiitoksia. Un SD di troppo. Täällä on nyt eh, yksi ääni liikaa sosiaalidemokraateilta. No niin, nyt kaikki on kunnossa. Hyvä. Äänestys päättyy. Allora, passiamo al voto. Aloitetaan sitten äänestys Madurellin tekstistä. Kompromissi yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7, 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 38, tarkistus 38 ja 456 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 457, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 458 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 459 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ei, 48 siis ei. Se raukeaa. Kompromissi 7. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 471 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan, kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 500 ja 34 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 508 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa 533, 23, se on toinen osa siitä puolesta vastaan tyhjää. Näyttää hylätyltä, mutta katsotaan vielä uudestaan. 5, 2, 3, toinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. 527 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 526 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 529 ja 534 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 405 ja 31 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 574 ja 15 puolesta vastaan tyhjää Hetkinen vain. 574 ja 15 yhdessä puolesta vastaan. Täällä takana ei välttää äh, äänestä, joten, joten tarkistetaan. 574 ja 15. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 548 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 16 puolesta 16. Ah, kollega Toijalaa puheenvuoro ensin. Siis kompromissi 16. Puolesta Niin, anteeksi. Afet 16 puolesta vastaan tyhjää ylätty. Kompromissi 16. Afet 16 tästä avataan äänestys. Äänestys päättyy. kompromissi 16, mutta sitä ennen on pyydetty puheenvuoroa. Kollega Toija, olkaa hyvä. No, minun tarkistuksen 581, se on vedetty pois minun taholtani. Vedän sen pois, koska haluamme ilmoittaa sen pois tästä näin. Kiitoksia kollega Toija. Sitten kompromissi 16. Puolesta. Vapaa äänestys. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisi, kuusi, viisi. Puolesta, vastaan, kollega de Castillo, olkaa hyvä. Michael more facility to follow immediately uh, the following amendment. Seuraava tarkistus. Meillä on tässä enemmän uh, vaikeuksia. Meidän täytyy odottaa myöskin käännöstä, kun me muutamme näitä tarkistuksia kompromissin jälkeen. Niin pyydän, että käyttäisitte hiukan enemmän aikaa tähän. Kiitos. Perfetto. Hyvä. Hyvä, hyvä. 565 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 566 ja 43 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 570 ja 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 572 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 573 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 575 puolesta vastaan vastaan tyhjää tarkistetaan. 575 tarkistus. Kiusa. Äänestys päättyy. Hylätty. 586 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 587 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 588 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 597 ja 10 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus. Kiusa. Äänestys päättyy. EPP-edustajia yksi liikaa. Hyvä. Äänestys päättyy. 26, 26, hylätty. 357, 400 mm, puolesta vastaan. Niin, 474 puheenjohtaja pyytää anteeksi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 473 ja 32 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja tarkistus 30 636 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi, siis tarkistus 3, 636, tarkistetaanpas. 636, suullisella tarkistuksella höystettynä. Eh, votazione chiusa. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 23 vastaan, hyväksytty. Kompromissi 22. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 23. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 60, 14 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 685 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 24 A685 vielä tarkistetaan uudestaan. Äänestys päättyy. Täällä on taas yksi ääni liikaa. Ai, se oli minä. Okei, no niin, äänestys päättyy. 266 hylätty. Kompromissi 24. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 687 puolesta, vastaan, tyhjää. Näyttää hyväksyltä, mutta tarkistetaan kuitenkin. meillä on niin tasapäiset äänestystulokset täällä tarkistaa. Äänestys päättyy. 31, 23, hyväksytty. 62, 692 ja 4 yhdessä. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yhdessä 688, 689, 690, 16, 54 ja 691 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 63 puolesta, niin sihteeristö toteuttaa, että 63 pitää äänestää seuraavaksi. Ja 691. Scusatemi, c'è stato un errore. Anteeksi, tässä on ollut pieni virhe. Pieni virhe. 691 seuraavaksi. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 63 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Yhdessä 693, 695 puolesta vastaan tyhjää tarkistaa. Äänestys päättyy. 28 hyväksytty. kuusi hyväksytty. neljä Puolesta pasta. Niin tässä nyt on asiakirjassa hieman pieni epäselvyyksiä. No niin. TV17. Puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. tv 18 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 697 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 698 suullisella tarkistuksella puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. AFET 18. Ei tarkistus 699 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. 700 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 702 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 705 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 706 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 711 ja 56 yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 700, 713, 14, 37, 55 yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 712. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 715 puolesta 715. Tsukalas. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 26. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Envi 57. Puolesta, Envi 57. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 726 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta 41 siis. Ah, tarkistetaan. 41 tarkistus. Io capisco che avevano votato contro i Pepe è sufficiente. Eh, votazione chiusa. Äänestys päättyy. Hylätty. yhdeksän Puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. 727 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistaa. Äästys päättyy. 31, 32, hyväksytty. 728 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Envi 60 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 740 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdessä 68 741 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 ja 742 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 ja 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 752 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Budjet 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 754 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. FEM 45 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 757 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 758 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 759 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 778 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty.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 886. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tär- kompromissi 36. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 37. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 38. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 909 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 928 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan. 928 suullisella tarkistuksella ECRltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 989 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 997. 997 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 32, hyväksytty. Kompromissi 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1042 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1061 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1061. Olkaa hyvä. Äänestys päättyy. Täällä on EPP1 liikaa. Minun ottaa pois. Hyvä, hyväksytty. 33, 22. 22 vastaan, 33 puolesta. Kompromissi 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1190 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Kompromissi 50 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 1210 puolesta vastaa tyhjää hylätty. 1212 puolesta vastaan tyhjää Tarkistus. Äänestys päättyy. 33, 22. 1220 puolesta vastaan 1220 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1000 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1225 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1261 puolesta vastaan tyhjää tarkistus. Tämä oli vähän nyt epäselvä. Äänestys päättyy. 26, 28 hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi, kompromissi 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1266 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan, siis 1266 on kyseessä. Yksi EPP liikaa. Vieläkin. Vieläkin yksi liikaa. Hyvä äänestys päättyy. 27-28. Hylätty. Tarkistus 1295. Puolesta vastaan tyhjää. Tästä tarkistaa, koska näet, kuinka lähellä olemme näissä äänestyksissä. Tarkistetaan 1295. Olkaa hyvä. Pepe di troppo. Sie Pepe liikaa. Ancora. Vieläkin. Ancora un Pepe di troppo. Olkaa hyvä, yksi voisi poistaa S-korttinsa sieltä. Kukaan ei poista. Nyt on hyvä. Äänestys päättyy. 30-24. Hyväksytty. Seuraavaksi 1278. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1300 tarkistus siis, tarkistaa edelleen. Täällä pyydettiin tarkistusta. 1322. Yksi EPP liikaa. Edelleenkin. Äänestys päättyy. 28, 27. Hyväksytty. 1337 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 1337. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25-29 hylätty. Sitten kompromissi 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 55 puolesta. Ja ihan rauhassa vain. Odottaa hetkinen. Siis kompromissi 55, oletteko löytäneet? Hyvä. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 1485. Puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. 1485. Yksi EPP liikaa. Yksi EPP liikaa. Hyvä. Nyt on 27, 23 hyväksytty. Kompromissi 56 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 57 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 58 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. yhdeksän Kompromissi 59 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1686 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. Näytti hyväksytyltä, mutta äästys päättyy. 27.8. Hylätty. Hylätty. Tarkistus 1740. Puolesta vastaan tyhjää. Näyttää hylätyltä. Tarkistetaan. Tarkistetaan. Olkaa hyvät. äästys päättyy. 28, 27. Hyväksytty. 28, 27. Tarkistus 1742. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Yksi EPP liikaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 25, 28, hylätty. Kompromissi 60, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 61, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 62, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 217 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 218 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Kristus. Siis 218 tarkistetaan vielä. Okei. Okay. Tämä uusi versio on jo hyväksytty, että äänestys päättyy. 43.11. Hyvä. Hyväksytty. 219. Puolesta vastaan. 219 ja 1823. Puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 221 puolesta vastaan hyväksytty ja hyväksytty. Kompromissi 63 puolesta vastaan A222 ah, on vedetty pois. Kompromissi 63 puolesta vastaa tyhjä, hyväksytty. 228 puolesta vastaa tyhjä, hylätty. Kompromissi 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjet 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fem 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 241 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Ensimmäinen osa 241. Äänestys päättyy. 207, 207, hylätty. Hylätty. Toinen osa. Ah, sitten ei äänestä enää toista osasta. Afet 2. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 242 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 243 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Trans 2 puolesta, kaksi vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 66 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Akri 3 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kult 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 67 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 253 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 68 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 68a puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 259 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 262 623 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 4. 264 ja 9 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Budjet 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 69 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 70 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 4 ja 295 yhdessä suullisella tarkistuksella puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kult 13 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kult, tarkistetaan tämä 13 uudestaan vielä. Äästys on avattu. Äänestys päättyy. 26.30 Kult 13 hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 71 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 284 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 288 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 8 17 ja 286 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 289 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kult 19. Äänestämme tästä puolesta vastaan, tyhjä hyvä, hylätty. Fem kymmenen puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 74 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Fem 12 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Fem 13 puolesta, ah, a 12 tarkistaa vielä, olkaa hyvä. Tarkistaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 203, FEM 13. Puolesta, vastaan, tyhjää. Näyttää hyväksyltä, mutta ehkä parempi tarkistaa. Äänestys päättyy. 23.32 hylätty. FEM 14 hyväksytty. Kompromissi 75. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 304 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 305 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 76 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kult 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 315 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 316 Oli hylätty, mutta tarkistetaan kuitenkin. Äänestys avattu. Äänestys päättyy. Hylätty. 497. 316 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 77 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Ei. 78. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 345. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 6. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kult 21. Alkaa hyvä. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. Hylätty. 23, 33. Sitten kompromissi 21. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 27 toinen osa puolesta, vastaan, ja hyväksytty. Tarkistetaanpas vielä. Tästä toista osasta vielä tarkistus. Äänestys päättyy. 24.32 hylätty. 15. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16. 354. 355 ja 359, 14 ja 22. Kaikki yhdessä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Reki 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. 372 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpas. 372. Äänestys päättyy. Yksi EPP liikaa. Vieläkin. Äänestys päättyy. 34, 21, hyväksytty. 20, budjet 19 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Budget 20 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Envi 17 ja Akri 9 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kult 25 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 21 budjet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. FAM 17 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Näyttää tiukalta. FEM 17. Äänestys päättyy. 28, 28, on hylätty. Envi 18, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 26, puolesta, vastaan, hyväksytty ja hyväksytty. Sitten hyväksyttyihin tarkistuksiin. Sähköinen äänestys vielä koneellisesti. Olkaa hyvä. Äänestys alkaa. Il a des amendements sur la résolution et après la... Votazione chiusa. Äänestys päättyy. 55 puolesta ja yksi tyhjä. Sitten päätöslausumääristykset seuraavaksi, neljä kappaletta. Budjet ykkönen puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Budjet kakkonen puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Budjet kolmonen puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Budjet neljä puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Sitten koneellinen äänestys päätös, äh, lainsäädäntöpäätösosamasta. Alkaa äänestys alkaa. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. Hyvä, 5-5 ja yksi tyhjä. Onnittelut. Jatketaan sitten Karvaajon mitillä seuraavaksi.

sulla forfettizzazione. Ah, sui costi, quello sì, di L adesso, eh. quello di L adesso, il model cost. Sì, eh. Ah. sì, sì, sì. Io però non sono convintissima su quel punto lì, mm. per le imprese grosse. Eh. No, no, sì, sì, tutto quello, che quello Bene. Su... Olemme päättäneet, että pa- paussi pidetään vähän myöhemmin, eli jatketaan vielä. Paussi pidetään siis tämän jälkeen, jatketaan vielä. Carvalho pyydän. Äänetään, äänestetään nipussa Envi 5 ja 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava blokki 185, 195, 196, 458, 460, 978 ja 161. Kaikki yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Agri kuusi puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 226 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Fem 5 puolesta vastaan tyhjää, hyvä, hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 227 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 3 pu- A puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjää, hyvä, hylätty. 231 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjää, kausta ajoissa voidakseni äänestää. Voisimmeko hidastaa? Olemme tehneet pitkään töitä, täytyy saada äänestykset oikein. No. Uudistetaan äänestyks 232. 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3b puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 234 hyvä, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 235 suullisesti muutettuna puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Öö, kaksi kolme kahdeksan puheenjohtaja korjaa puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 245. 245. 242 tulkikoria puolesta vastaan. Hylätty. 243 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 244 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 245 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 252 puolesta vastaan. Tyhjää ylätty. Tarkistetaan 252. Äh, Chiuso. Äänestys päättyy. 28-29 äänin hylätty. 252. 246 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 253 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 254 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 255 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaikki yhdessä. 256, 8, 7, 260, 259,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 blogin osana äänestettä. 263 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 264 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 265 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 266 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 306 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 322 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää Korjat, hyvä, hyväksytty. 326 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 600 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi, kompromissi 12 Tarkistetaan 600. Pepe di troppo. Liikaa EPPtä. Troppo. Votazioni chiuse. Äänestys päättyy. 38.17 hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 377 puolesta vastaan tyhjää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 tyhjää, hylätty. Kompromissi 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 919 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 920 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 20a puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 601 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 608 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 608 pyydän. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. 27-29 äänin hylätty. Kuusesta yhdeksäntoista puolesta. Onko tästä äänestetty jo? Tässä pitää äänestää. 619 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan 619. Ecco io io. È chiusa. Äänestys päättyy. 27-29 ääni hylätty. 6-19. Kompromissi 22. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 701. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 788 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Votazione chiusa. Äänestys on päättynyt. Ei. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 28-25 äänin hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta. Vastaan. Pyhiään. Hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 156 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 108 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Agri 31 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 979 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 980 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 981 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 982 puolesta vastaan, tyhjää näyttää hyväksytyltä, mutta tarkistetaan. Votazione chiusa. Äänestys on päättynyt. 29, 26 hyvää. 923 puolesta vastaan. Tyhjää. Ja tarkistetaan. Chiuso. Äänestys on päättynyt. 24, 31 äänin hylätty. Kompromissi 27a puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ennen 513, 16 ja 121 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Ennen 114, 17, 122 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Afet 16 puolesta vastaan, tyhjää hylättyä. Afet 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afet 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi yksi suullisen tarkistuksen kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fem, ei esittelijä. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fem yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaatte ja hyväksytty. Fem kaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. yksi kuusi viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. yksi kuusi kuusi puolesta vastaan tyhjä hylätty. yksi kuusi seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. yksi kuusi kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Envi kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyvä, hylätty. 169 puolesta vastaan, tyhjää. Se oli rauennut. Anteeksi, se olikin rauennut. Kompromissi yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 174 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 1a puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 117 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistaa. Mutazione chiusa. Äänestys päättyy. 32, 23 ääni hyväksytty. Kult 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kult kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1b. 1b. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää 1.8.13 se on äänestyksessä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Sudimentamente. Votazione chiusa. Äänestys on päättynyt. 55 puolesta, 0 vastaan hyväksytty. Lainsäädäntö päätöslauselma äänestys. Votazione legislativa, prego. Lainsäädäntö päätöslauselma äänestys alkaa. päättyy. Viisikymmentäkolme puolesta, yksi vastaan. Onni. Onnitteluni. Teksti on hyväksytty. Onnittelen kollega Carvalho. Bene. Hyvä. Sitten seuraavaksi äänestämme Eilerin mietinnöstä. Ja Eilerin mietinnön jälkeen saamme muutaman minuutin tauon itsellemme. Hyvä. Kaikki valmiina. Eiler mietintö. Kaikki valmiina. 177. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi, ehkä en nähnyt hyvin kaikkia käsiä. Odottaa, että muutamat kollegat asettuvat vielä paikoilleen siellä. Eli 177. Olkaa hyvät. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 28 vastaa, hylätty. Kompromissi 14. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 180 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 15. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 15. Puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. 188 ja 191 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5. puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6. puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7. puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 228 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28, 230 yhdessä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Budjetti 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus siis tästä edellisestä. Äänestys päättyy. 24, 31 hylätty. Yhdessä 245 ja 14. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 245 ja 14 yhdessä puolesta, tai siis äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdessä 247 ja 15. 247 ja TV15 puolesta. Rauennut, rauennut. AFET 2 on seuraavaksi. Nämä muut raukeavat. Muut raukeavat. AFET 2. Hyvä. Afet 2. Olkaa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 250. No 31 siis. 31 puolesta. Sihteeristön mukaan tästä pitää äänestää esittelijän mukaan, Eilerin mukaan. Asia ah, äänestetään siis. 31 Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 250 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 252 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 246 ja 253 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 23. Puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Afet kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpas. Tarkistetaan Afet kolme. Äänestys päättyy. 28-26 hyväksytty. 269 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan 269. Äänestys päättyy. 209-24. Hyväksytty. 270 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 271 puolesta vastaan tyhjää. Näyttää hyväksyltä, mutta tarkistetaan nyt kuitenkin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 207 272 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 298 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. 27-28 hylätty. Kolmekymmentäneljä. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 274 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Afet 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 276 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 277 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 278 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 24. A tarkistetaan 278. Olkaa hyvä 278 tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Yksi EPP liikaa. Äänestys päättyy. 26, Hylätty. Hän on puolesta. Tästä 76 hyväksytty. Kompromissi 24. Puolesta, vastaan. Olkaa hyvä, kollega Eiler. On the amendment to... Tarkistuksesta 278. Ymmärsin, että se oli 26-26, joten tässä tapauksessa... Niin, voimme äänestää uudestaan, mutta ilmeisesti täällä oli yksi kortti, joka ei toiminut. Äänestetään uudestaan 278, niin saamme oikean tulokseen, jos sinun koneesi toimisi tällä kertaa. 278. Olkaa hyvät. Äänestys alkaa. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. 28, 26. Hyväksytty. No siellä vähän lisää ääniä matkan varrella. Kompromissi 24 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 285 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 293 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 295 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 297 puolesta, vastaan, tyhjä, Ja hetken, ette saa puhua nyt tässä vieressä, kun minä teen töitä. 297 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 299 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 300 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 301 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 25. Puolesta, vastaan, tyhjä, Hyväksytty. 302 puolesta vastaan tyhjä Hylätty. 315 puolesta vastaan tyhjä Hylätty. 333 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Tarkistaanko? Tarkistaa mikä? 333 tarkistetaan. Skinnerin tarkistus. Tarkistaa Skinnerin tarkistus. Äänestys päättyy. 25.30. Hylätty. 339. Ah, kompromissi 26. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 339. Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 345 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 345. Kolme, neljä, viisi. Äänestys päättyy. 30 Hyväksytty. Kompromissi 27. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 361 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 44 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 369 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 370 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 375 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdessä 321 ja 322 puolesta vastaan tarkistetaan. 382 on... 381, 382 tarkistetaan. Votazione chiusa. Päättyy. 35, 19 hyväksytty. Afet 5, a favore. Afet 5 puolesta, vastaan, tyhjä. Hylätty. 384 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 385 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 386 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 390, sitten 52 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 400 412. Puolesta 412. Proodi. 412 Proodi puolesta. Löysit kaikki tämän kohdan? Hyvä. 312. Proodi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 417 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 471 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 472 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 474 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 474 tarkistetaan. Äänestys päättyy. 201, 34, hylätty. Kompromissi 33. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 478 puolesta, vastaan, tyhjä, näyttää hylätyltä, hylätty. 484 yhdessä Afet 7 kanssa puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Kompromissi 34 ja 35. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 493. Puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Anteeksi. Anteeksi. No niin. Pelkästään yksi puolesta on uuden kaksi. Hyvä. 493 on hylätty. 62. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 36 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 2, 5 ja 6 yhdessä puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Haluat tarkistaa? Okei, okay, tarkistetaan. 5, 2, 6. Olkaa hyvä liberali, neanche dei verdi che lo vota. Votazione chiusa. Äänestys on päättynyt. 16 puolesta, 38 vastaa hylätty. 527. 527 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 528 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 37 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 66. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 547, 548, 549. Yhdessä. Puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Kompromissi 38. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 39. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 558 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 559 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 601 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 613 puolesta vastaan tyhjää hylätty. TV26 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 42 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 43 ah, hyväksytty siis, hyväksytty. Korjaa puheenjohtaja. Kompromissi 43. 42 ilman muuta hyväksytty. Kompromissi 43 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 663 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 674 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 44 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 92. Puolesta vastaan tyhjää. Näyttää hyväksyltä, mutta tarkistetaan. Olkaa hyvät. 92. Eilerin tarkistus. Pepe di troppo. Yksi EPP liikaa. Äänestys päättyy. Edelleenkin yksi EPP liikaa. Vieläkin Hyvä, äänestys päättyy. 40 puolesta 14 vastaan hyväksytty. 696 ja 39 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 45 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 705 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Nämä kaksi seuraavaa yhdessä, 706, 707. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 708 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 46. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. TV43 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 47. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 756 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 48 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 77. puolesta vastaan tyhjä hylätty. 749 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 49 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 50 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 51 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 52 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 763 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 764 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. Äänestys päättyy. 31, 22, hyväksytty. Kompromissi 53. 53. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistetaanko? Tarkistetaanko kompromissi? Tarkistetaan. Kompromissi 53. 53. Äänestys alkaa. Yksi EPP liikaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta, 22 vastaan hyväksytty. Yhdessä 742 ja DV44. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 743 puolesta, vastaan, tyhjää, ylätty. 766 puolesta, vastaan, tarkistetaan. Kaksi EPPtä liikaa. Hyvä. Äänestys päättyy. 23 2001 hyväksytty. Kompromissi 1. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 113. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Budjetti 2. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Eller 1. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Budjetti 3. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 116 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Budjetti 4 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 2 Eiler puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tai 24 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 128 puolesta vastaan Tyhjä. näyttää hyväksytty, mutta tarkistetaan kuitenkin. Äänestys päättyy. 29.4. Hyväksytty. Kompromissi 5 ja 6 yhdessä puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 140 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 141 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 142 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 143 puolesta, vastaan, tyhjää, Näyttää hylätyn, mutta tarkistetaan. 143. Äänestys päättyy. Yksi EPP liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Selkeästi. 15.40. Kompromissi 10. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 150 ja suullinen tarkistus mukana puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 151 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 9 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Budjetti 9 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 155 Lamberts puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Budjetti 10 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. 16.38 hylätty. Sitten 58 ja DV2 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjä hylätty hylätty. Budjetti 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 171 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 172 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 100, eikö, tarkistetaan. Tarkistetaan. 172. Tarkistus. Äänestys päättyy. 2007-2008 hylätty. 173. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. TV5. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 174. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. TV6. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 175. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. tv 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. tv 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 176 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Loppuäänestys koneellisesti. Olkaa hyvä, äänestys alkaa. Votazione chiusa. Lähetys päättyy. 51 ja kolme tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselmasta äänestys alkaa. Äänestys päättyy.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 Bene, prendiamo po- Hyvä, olkaa hyvät ja istutukaa alas. Voimme jatkaa äänestyksiä. Kollega Odi on pitänyt puheenvuoro. Olkaa hyvä. Par rapport à mon observation sur multilinguisme. Kiitoksia puheenjohtaja. Jotta asiat nyt ovat selvillä liittyen tähän huomautukseni monikielisyydestä. Kyse ei ole tulkkauksesta, vaan kyse on asiakirjojen käännöksistä, joita ei ole kaikissa, kaikilla kielillä saatavilla. Tämä merkitään pöytä, pöytäkirjaan. Eli kyseessä oli siis Odin kommentti asiakirjoihin. Sitten seuraavaksi Philip Lambertsin mietintö. Lambertsin mietintö. Kollega Ford, olkaa hyvä. Just a Ford. tiny point. Aivan pieni huomautus pöytäkirjan ja onnittelut kolmelle esittelijät. Oli pari kompromissitarkistusta, jossa ECRn nimi oli kompromissa mukana, mutta me emme kuitenkaan tukeneet niitä ja halusin kertoa tämän nyt vain pöytäkirjaa silmällä pitäen. Hyvä. Tarkistetaan tämä asia. Hyvä. Kaikki valmiina. Aloitetaan äänestys. Hyvä. Kompromissi 16. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 18. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 19. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kult 7. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 20. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 107. Suullisella tarkistuksella, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 17. Puolesta, vastaa, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 11. Puolesta, vastaa, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 18. Puolesta, vastaa, tyhjää, hyväksytty. Budjetti 16. Puolesta, vastaa, tyhjää, hyväksytty. 115. Puolesta, vastaa tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 23 ja kulttuuri 10 yhdessä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 19. 23 kolmesta tehdään tarkistus, siis 10 ja 23 tarkistetaan. tarkistetaan 23 ja 10. Äänestys on edelleenkin auki. Edelleenkin käynnissä. Ovatko kaikki äänestäneet? Kaikki valmiina? Täältä puuttuu muutama ääni vielä. Äänestys päättyy. 22 puolesta 25 vastaan hylätty. Kompromissi 19. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaa tyhjää hylätty. Tarkistus 119 puolesta vastaa tyhjää tarkistetaan. 119. Äänestys päättyy. Ei vielä. Hyvä, äänestys päättyy. Ylätty. 23-25. Kompromissi 20. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 31. Puolesta, vastaan, tyhjää. Vaikuttaa hylätyltä, mutta tarkistetaan. Olkaa hyvät. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 25 vastaan, hylätty. Kompromissi 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 46, 56, 57, 58, kaikki yhdessä. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 46, toinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 157 puolesta, vastaa tyhjää, hylätty. Kompromissi 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yhdessä tarkistus 52, 153 suullisella tarkistuksella puolesta, vastaan, päästään ylätty. Kult 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 24. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 25. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 62. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 63. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 161. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 64. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 18 siis on kyseessä. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 24 vastaan, hyväksytty. Tarkistus 65. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 164. Puolesta vastaan tyhjä Anteeksi. Siis äänestetään 164. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 165. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 66 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 68 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 2. Kompromissi 2 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kult 1 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Kompromissi 3 puolesta, vastaan, kompromissi Kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistus. Kompromissi kolme. Olkaa hyvät. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 24 vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 4. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta, vastaa, tyhjä, hyväksytty. Kulttuuri 2, puolesta, vastaa tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 6, puolesta, vastaa tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 7, puolesta, vastaa tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 8, puolesta, vastaa tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 9, puolesta, vastaa tyhjä, hyväksytty. Juri 4, puolesta, vastaa tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kans 6 puolesta vastaan tyhjää vaikuttaa hyväksytyltä, mutta tarkistetaan 26. Äänestys päättyy. 22, 23. Hylätty. 87. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kulttuuri viisi puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Kulttuuri viisi. Äänestys päättyy. 27, 22, hyväksytty. 88. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 91 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Budjetti 9 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 97 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistetaan. 97 Äänestys päättyy. 23 puolesta, 23 vastaan, hylätty. kahdeksan Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Budjet 12. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan hyväksytty. Budjet 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Juuri 11 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjä vaikuttaa hyväksytyltä, mutta tarkistetaan 169 nopeasti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30.1. Hyväksytty. 170. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Ylätty. 171. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 172. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Ylätty. Juuri 12. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 173. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Ylätty. Juuri ei 674. Ah, sitten äänetään 13. Juuri 13. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 174. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 175. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkistetaan. Hyvä, äänestys päättyy. 21.30 hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjä hylätty hylätty. Juri 14 puolesta vastaan tyhjää vaikuttaa hyväksytyltä hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää tarkistus. Tarkistetaan 181. äästys päättyy. 25-26. ylätty. 182 puolesta vastaan tyhjä ylätty. 183 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 tarkistus. Olkaa hyvät. Yksi kahdeksan neljä. Äänestys päättyy. 24 kuusi hylätty. Juuri 15 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Juri 16, puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 1, 8, 5, puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 1, 8, 5, tarkistetaan. Olkaa hyvät. Äänestys päättyy. 22, 29, hylätty. Sitten koneen äänestys, loppuäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 46 puolesta, neljä tyhjää, hyväksytty. Onnittelut kollega Lambertille. Sitten laki, päätösehdotus, la, lainsäädäntö päätöslauselma. Olkaa hyvä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Neljä puolesta. Onnittelut kollegalle. Ja sitten edustaja Matiaksen mietitys seuraavaksi. Emendamin. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Lisäyksenä kompromissi kolmeen on äänestys. Puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta, vastaan. Tarkistetaan. 14. Votazione chiusa. Äänestys on päättynyt. Kahdeksantoista puolesta, 28 vastaan. Hylätty. Kompromissi viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi seitsemän, kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tässä on vielä tämmöinen toinen osa. 52 puolesta vastaan tyhjää. Vaikuttaa hylätyltä, mutta tarkistetaanpa. Votazione chiusa. Äänestys on päättynyt. 23 puolesta 26 vastaan hylätty. Juuri 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 5. Äh, Vitanen on raunut 6, 8, kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 Tarkistetaan 70 non devo mai votare la misura del parole, perché non devo, non devo più guardare. Bene, votazione... Äänestys on päättynyt. 24 17 ääniin hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puol- puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 6 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Sì. Sarei Respinto. Ma c'era un po' di... Sì, sì, Votazione chiusa. Äänestys on päättynyt. Se ka... No, kun ette te nostaneet käsiä, ka... hylätty. 76. Suullisesti tarkistettuna puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää, tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Chiuso. 24, 26. 24 puolesta, 26 vastaan hylätty, juuri kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 17 puolesta vastaan, 17, hyväksytty, 18 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 83 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, Kult yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan. Ä, 87 tarkastetaan, tarkistetaan, anteeksi. Votazione kiusa. 37 puolesta ja 10 vastaan hyväksytty. Kahdeksan kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Juuri 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää vaikuttaa yllätyltä, mutta tarkistetaan. 90. Votazione Äänestys on päättynyt. 22, 25 hylätty. 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kult 11 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kult 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kult 13 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kult 14 puolesta vastaan hyväksytty. Kult 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 149 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 149 ensimmäinen osa. Allora, chiuso. 23. 23-26 äänin hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Kiusa. 26-24 hyväksytty. 160 puolesta vastaan hyväksytty. 162 ja 35 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Juuri 15 puol... Ei, kyllä. Juuri 15. Vastaan tyhjää hylätty. juuri 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 166 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 169 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 170 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 tarkistetaan. Votazione chiusa. 22. 22, 28 hylätty. Juuri 19 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Juuri 20 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 176 tarkistetaan. Eh, votazione chiusa. 176. Se, 176, 25. 25, 25 kaatuu. 177 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Tarkistetaan 177. Votazione chiusa. 19.31 hylätty. 29 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty.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 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta anteeksi. 182 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 32 puolesta vastaan. tyhjä Hylätty. 183 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 33 puolesta vastaan. tyhjä Hylätty. 184 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 185 puolesta vastaan. tyhjä Hylätty. 188. 188 puolesta vastaan tyhjää. Vaikuttaa hyväksytyltä, mutta tarkistetaan. Sono chiusa 25 a 24 approvato. Hyväksytty 2524. 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. 195 puolesta, vastaan tyhjä, hylättä. 196 puolesta vastaan tyhjä, hylättä. Sata puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 puolesta vastaan puolesta hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 205 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 206 puolesta vastaan, tyhjää hyvä, hylätty. 207 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 208 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 209 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 210 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 211 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 212 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 213 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 214 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 216 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjää Hyvä, lähty takaa. Tarkistetaan. Kuka tätä pyysi? Haluaisinko se kuka? Aa. 224 pyydän. on kiusa. Äänestys on päättynyt. 10 puolesta 40 vastaan hylätty. 34 puolesta. Anteeksi. 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. Elektronisesti loppuäänestys alkaa. Votazione chiusa. 40. 40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 päättyy. Neljäkymmentäviisi puolesta yksi tyhjä. Onnittelut Matiakselle. Passiamo. Hyvä. Sitten seuraavaksi äänestetään Skinner mietinnöstä. Ilmeisesti hän haluaa vielä todeta tähän. Herra Skinner, olkaa hyvä. Voleva dirci qualcosa sul Halusitte jotain puhua tästä äänestyksestä? Niin puheenjohtaja, kiitoksia. Pieni korjaus tähän äänestyslistaan niin, että mitään virheitä ei tule, eli 28. Tässä todetaan, että se olisi vedetty pois, mutta näin ei ole, eli tämä on virhe. Siitä siis äänestetään ja toivottavasti tämä myöskin hoidetaan. Ne ovat täydentäviä tarkistuksia. Hyvä, äänestämme siis myös tarkistuksesta 28. Sitä esittelijä ei ole vetänyt pois. Katsotaan sitten Skinner äänestyslistaa. Äänestetään Aa, yhdessä. Yhdessä. Blokkina budjetti 1, 2, 3, 4. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjet 14. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 95, 96 yhdessä, puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 97 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 98, 99 yhdessä puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 100 puolesta, vastaan, tyhjä, Hyväksytty. 17. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 18. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Budjetti 15. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 102. Puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 19. Puolesta, kahdesta osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 103. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 20. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 21. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 22. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 104. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 23. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 105. Puolesta, vastaan, tyhjä Hylätty. 25. Puolesta, kahdesta, kahdesta osa. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan, tyhjää. Hylätty. Toinen osa. Puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty. 106. Puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Budjet 16. Puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty. 109 Niin, mitä äänestää yhdessä. Tai 7, 8 ja 26. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 109. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 110. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. A, nyt yhdessä. 110 ja 27 olet yhdessä. Sitten 28 seuraavaksi, jota ei siirretty pois. Skinner puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 111. Kollega Claude. Niin, me vastustamme suullista tarkistusta. Mm. Allora votiamo il 100. Eli 111 ilman suullista tarkistusta sitten. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 112. Puolesta, vastaan, tyhjä, ylätty. 113, 114, yhdessä. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 100, 115 ja yhdessä puolesta, vastaan, tyhjä, Hyväksytty. 118 puolesta. 118 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sitä 18 tarkistetaan vielä. Tarkistetaan sitä 18. Äänestys päättyy. 26.18 hyväksytty. Sitten budjetti 17. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Budjetti 18. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 120. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 122. Puolesta, vastaan. 122. Puolesta, 122. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 123 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 124 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 32 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 125 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 126 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty ei 33. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 127 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 128 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 129 puolesta, vastaan, tyhjää, hyö, hylätty. 35. Tarkistaa mikä? Ei, 35. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 130. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 37. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yhdessä 39 ja 131. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 40. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme, kaksi, kolme, kolme, kolme, neljä yhdessä. 132, 33 ja 34 yhdessä. Niin, meidän nyt on tässä Okei, okay. allora adesso noi votiamo... Niin, yhdessä äänestetään siis 132, 133, 134 ja 136. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Budjetti 21. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 135. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 137 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 42 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Yksi, kolme, seitsemän tarkistetaan vielä. Lo vuole, skinna vuole. Check su

43. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 139. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 140. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 141. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 142. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 44. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Sitten yhdessä 1, 4, 3, 1, 4, ja 1, 4, 5. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 45. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 1, 4, 6. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 1, 4, 7. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 46. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 47. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 1, 4, 8. puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 149 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 150 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 152 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 151 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 48 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 153 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 50. 51. 51 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158, 159 ja 60 yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 ja 165 yhdessä. Ja 66 myös puolesta. Siis 164 ja 165 yhdessä blokkina. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 166 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 166. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 24 vastaan, hylätty. 167 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 54 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 55 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 59 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 60 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 61 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 62 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 63 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Budjetti 5 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Tarkoitus neljä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Se ei. Hetkinen vain. Tarkistus neljä. Tarkistetaan tar- tarkistus neljä. Äästys päättyy. Hyväksytty. Selkeästi. 74. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 5. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 75. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 76. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 7. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 8 budjetti. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä 49 raukea. 80. 80 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Öö, hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Budjetti 10 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 11 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 24 puolesta, vastaan, tyhjä, näyttää hyväksyltä, mutta tarkistetaan kuitenkin. 84 on kyseessä. Äänestys päättyy. 29 puolesta, 12 vastaan hyväksytty. Budjetti 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Budjetti 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 26 puolesta, vastaan. Aa, tämä on vedetty pois. 26 on vedetty pois. 13. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 57. Puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 58. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Loppuäänestys. Koneellisesti, olkaa hyvä. Mutta se on kiusa. Äänestys päättyy. 38 puolesta, 5 vastaan. Onneksi olkoon. Ja sitten äänestän vielä lainsäädäntö päätöslauselmasta. Olkaa hyvät. Euh, je crois qu'il y a une erreur dans la liste de vote. Äänestyslistassa taitaa olla virhe, koska siinä, siinä puhutaan lainsäädäntö päätöslauselman yhteydessä toimielimien välistä neuvottelusta, mutta meillä ei ole tavanomaista lainsäädäntöjärjestystä. Minusta tämä pitää muuttaa, koska meillä ei ole yhteispäätösmenettelyä. Tämä viittaus meidän väliseen neuvotteluun. Ne, ne no, on peut on peut faire deux votes s'il insiste. Alors, la proposta del segretariato è quella eventualmente... Sihteeristö ehdottaa tähän kaksi äänestystä. Yksi lainsäädäntöpäätöslauselmasta ja yksi toimielinten välisestä neuvottelusta. Terzo quadro. Okay. Grazie la precisione del suo suggerimento e mettiamo i voti solo. Eli äänestetään pelkästään päätös, äh, lainsäädäntöpäätösausumasta. Olkaa hyvä. Äänestys alkaa. Koneellisesti, olkaa hyvä. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. kuusi puolesta, viisi vastaan. No niin, hyvät kollegat, näin päätimme pienellä etu, pienessä etuajassa. Äänestykset tavataan kello kolme. Hyvää taukoa. Kiitokset.